Dear colleagues. Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Pyytäisin teitä pyytäisin teiltä, että voisimmeko hyväksyä esityslistan. Kiitos. meidän tulisi myös hyväksyä 8. joulukuuta, 12 joulukuuta, 25. tammikuuta, 6. helmikuuta kokousten pöytäkirjat. Jos teillä ei ole huomautuksia tai vastalauseita, niin voimme pitää pöytäkirjoja hyväksyttyinä. Sitten minulla on joitakin ilmoitusasioita. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että kello 5.30 tänään iltapäivällä. Meillä on yhteiskokous 55 säännön mukaisesti jurivaliokunnan kanssa. Ja siellä käsitellään maakohtaista raportointia ja tiettyjen yritysten vero tietojen ilmoittamista. Huomenna meillä on kello kahdeksalta Liben kanssa yhteinen kokous, jolloin äänestämme asioista, jotka liittyvät terrorismin torjuntaan ja rahanpesuun. Viime 16. helmikuuta meillä oli koordinaattorien kokous. Tässä on yhteenveto. 27. maaliskuuta, kun tarkastellaan täytäntöönpanon säännöksiä, eli delegoituja keskustellaan PS2. Koordinaattorit päättivät 9. maaliskuuta keskustella komission ja valvontaviranomaisten kanssa kolmansien siis maista euroryhmien kokous järjestetään 27. maaliskuuta kello 15. Ekon pyytää lupaa äh, kahdelle matkalle Ateenaan ja Lissaboniin. Sitten yhteinen yhdistetty yhteisöveropohjakoordinaattorit päättivät kutsua kansallisten parlamenttien edustajia osallistumaan yhteen valiokunnan kokouksesta, jossa keskustellaan yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta, eli vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla. Ja lopuksi, kuten tiedätte, Ekon valiokunnassa vain ensimmäinen vara puheenjohtaja valittuna ja se on hyvin epätavanomainen tilanne, joka johtaa siihen, että puheenjohtajistomme on toimintakyvytön ja siksi koordinaattorit ja puheenjohtaja ovat päättäneet lähettää vetomuksen poliittisten ryhmien puheenjohtajille, jotta löydettäisiin ratkaisu mahdollisimman pian niin, että voidaan nimittää työjärjestyksen mukainen puheenjohtajisto. Me odotamme äh, toimenpiteitä, joihin ryhmät ryhtyvät. Joka tapauksessa me itsekin olemme valmiita äh, toimimaan työjärjestyksen mukaisesti, jotta voimme täydentää puheenjohtajiston, jos mitään laajempaa ratkaisua ei eh, ryhmän tasoilla löydy. Onko teillä kommentteja? Kiitoksia puheenjohtaja. Mietin vain, olemmeko jo vahvistaneet eh, määräajan. With the political groups that... Irma, ilma... Olemme poliittisten ryhmien kanssa eh, puhuneet, että tämä tehdään ajoissa että meillä on määrä päivämäärä, mutta minä en pidä tarpeellisena ilmoittaa sitä täällä. Sitten olemassa olevat äh, kolmikantaneuvottelut. Äh, meillä oli 4. helmikuuta äh, Finance Watch-rahoitusohjelmasta 2017-2020 ja pääsimme poliittiseen yhteisymmärrykseen. Me odotamme uudelleen konsultaatiota sen jälkeen, kun kaikki tekniset työt on tehty 22. maaliskuuta 2017. Ja tänä iltana meillä on Efrakista vielä kolmikanta neuvottelu. No niin, nyt voimme vihdoin mennä esityslistan kohtaan viisi jossa eh, tarkastellaan tarkistuksia mietintöön eurooppalaiset riskipääomarahastot ja eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot. Esittelijä on Sirpa Pietikäinen. Teillä on puheenvuoro. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tähän mietintöön tulee? Kaiken kaikkiaan siihen liittyy melkoisen vähän vain monimutkaisuuksia. Asia ei tunnu olevan kovinkaan paljon näkemyseroja aiheuttavaa joten laajalti ollut hyväksyntää sen takana. Siellä on valmiita hyväksymään, kun on kyse näistä riskipäämaarahastoista Euroopan tasolla. Ne asiat, joista nyt keskustellaan ja joiden suhteen jotakin näkemyseroja on, ovat ensinnäkin tämä vaadittu minimiinvestointi. Vaikuttaa siltä, että laajalta tuotaan ajatusta, että minimiinvestointitaso riskipääomaraston kohdalla pidetään samana kuin ennenkin, eli 100 000 seurassa. Tästä keskusteltiin melkoisen laajalti, kun ensimmäistä kertaa keskusteltiin pääoma, riskipääomarahastoista. Henkilökohtaisesti olisin halukas madaltamaan tasoa, kun on kyse piensijoittajista. Sen, että olisi jonkinlainen katto. Minun järkeilyni tämän taustalla on se, että nykyään – Kuten tiedätte, on paljon, paljon, hyvin paljon tällaista peer-to-peer-lainatoimintaa, eli tällaista epävirallista rahoitusta. Ne ovat erittäin riskaabeleita rahoitustoimia. Ja kun investointimahdollisuuksia vähimmäisinvestointeihin säännellään, ne ovat hyvin pienimuotoisia. Ja siitä huolimatta aina löytyy joku, joka haluaa korkeampia riskejä ja korkeampaa tuottoa. Ja kuten tiedettiin Briefsin yhteydessä, ja kun on tästä pakettituotteista, monimutkaisista tuotteista, on hyvin vaikea ymmärtää, miten suuri riski niihin liittyy. Ja kun on kyse yksinkertaisesta riskipääoma-asiasta, niin äh, riskit ovat pikemminkin suuria kuin yksinkertaisia. Mikäli uskotaan uusiutuva energia onnistuu ja aurinkopaneelit menestyvät, niin äh, näin liittyy hyvinkin paljon piileviä riskejä. Minusta vaikuttaisi siltä, että olisi hyvä ehdottaa kompromissia, joka minulla on mielessäni. Niin voisiko komissio mahdollisesti pohtia vähintäänkin tulevaisuudessa sitä, saataisiinko tällainen pieni sijoittaja feeder fund rahastorakenne aikaa niin, että siellä olisi matalemmat vähimmäisinvestointimääräykset jonkinlainen katto maksiminvestoinneille tämän tyyppisten investoijien sijoittajien kohdalla. Muutoin vaikuttaa siltä, että suuri enemmistö on sen kannalla, että vähimmäisinvestointitaso pidetään ennallaan. Sitten hieman monimutkaisempi juttu. Tämä liittyy omien varojen vaatimukseen. Vaikuttaa siltä, että nyt on melkoisen suuriakin näkemyseroja kun kyse on sadan tuhannen euron alustavasta pääomasta ja sitten vähentääkin neljäs osaa omia varoja kiinteistä juoksijoista menoista joitakin lisävaroja ja sitten toisaalta ei vaadita minkäänlaista alkupääomaa ja vaaditaan vain omia varoja, mutta korkeintaan kahdeksas osaa kiinteistä menoista. Ja kun keskustelua käyntiin, pyrkimykseni oli löytää löytäänkö sitten yhteistä säveltä tämän asian ekon valiokunnassa niin, että mentäisiin niin matalalle tasolla kuin vain mahdollista yhdessä omien varojen vaatimuksen suhteen, koska mehän tiedämme, että ongelmat, jotka liittyvät riskipääomaan suhteessa muihin maailmankolkkiin, ovat sellaisia, että meillä on rajat ylittäviä kysymyksiä. Meillä on pieniä rahastoja, ja mitä suurempi on omien varojen vaatimus näiden kohdalla, sitä vaikeaa luoda uusia rahastoja. Ja tällaista, tällaista uusia rahastoja kuitenkin tarvittaisiin. Uutta riskipääomaa ja muita investointeja tarvittaisiin lisää. Sitten aivan legitiimi vasta-argumentti on seuraava. No mitä sitten, jos, ta, kun, taikka jos, tai pikemminkin kun riski toteutuu. Kyse on riskin luonteesta. Mikäli riskipääoman yhteydessä asiat menevät mönkään, ei sillä ole merkitystä, onko tämä raja 100 000 vai yksi neljäsosa kiinteistä menoista. Mikäli menetään 88 prosenttia, niin kaikki silloin häviävät, joten investoinnin luonne on tällainen. Tämä on se syy, miksi olen erittäin skeptisesti ottaen sen suhteen, että olisi tällainen feed fund rahastorakenne piensijoittajia varten, mutta ne, jotka ovat ammattisijoittajia, he tietävät, missä mennään. Ja he, heidän pitää olla ainakin varautuneita tällaiseen. Ja sitten legitiimi tarve, että rahaston hoitajat toimivat vastuuntuntoisella tavalla. Ja sitten tästä voimme tulla toiseen kysymykseen, eli siihen, kuinka me varmistamme sen, että kunnollinen valvonta ja rekisteröinti hoidetaan kuntoon ja kuinka voidaan tarkastella näiden rahastojen toimintaa? Tämä on toinen kysymys. Tässä on tarvetta paremmalle valvonnalle rahastojen kohdalla yhtäältä, mutta sitten toisaalta on tarve sille, että pääomamarkkinaunionin yhteydessä luodaan todelliset eurooppalaiset riskipääomamarkkinat. Ja tällaisia ei tällä hetkellä ole, koska eri jäsenvaltioissa on erilaisia rekisteröimissääntöjä ja eri jäsenvaltioissa peritään eri summa rahaa ja on erilaisia tulkintoja asetuksestakin tai säännöksistä. Tämä tekee tilanteesta erittäin monimutkaisen. Rahasta on vaikea silloin toimia muussa kuin omassa jäsenvaltiossa, joten alun perin ehdotin sitä, että ESMA, arvopapermarkkinan viranomainen, ja Euroopan unionin taso olisi silloin vastuussa rekisteröinnistä sen sijaan, että olisi kansalliset viranomaiset vastuussa tästä valvonnasta ja rekisteröimisestä. Nämä tehtävät pitäisi antaa Esmalle. Monet ovat väittäneet, että tämä olisi suuren luokan muutos ja että neuvosto ei välttämättä haluaisi tähän mennä, koska poliittista tahtoa ei ole. Minä toivoisin, että tähän suuntaan voitaisiin mennä ja keskusteltuani tästä eri lähteiden kanssa mukaan luettuna markkinaviranomainen vaikuttaa siltä, että olisi hyvääkin pohjaa tälle tekemälläni ehdotukselle. Olen ehdottanut tätä tarkistusten muodossa ja olen saanut tähän tukea joiltakin muiltakin poliittisilta ryhmiltä. Tämä tarkoittaisi sitä, että ESMAn rooli olisi jatkossakin vahva, eli harmonisoitu lähestymistapa, kun on kyse perustamiseen, valvontaan, rätyttävän markkinointiin ja hoitoon riksipääoman yhteydessä – kaikki saatettaisiin saman katon alle ja, ja kaikissa jäsenvaltioissa olisi samat käytänteet. Eli kansallisviranomaiset viranomaiset vastaisivat silloin rekisteröinnistä ja konkreettisesta päivittäisestä valvonnasta, mutta ESMA, arvopaperimarkkinaviranomainen, omaisi oikeuden saada yksityiskohtaista tietoa ja silloin olisi ohjeet ja yhteiset standardit rekisteröimistä varten sisännön, sisällön muodon ja tiedottamisen suhteen ja muidenkin asioiden suhteen, kun on kyse minimi substanssivaatimuksesta ja valvonnasta. ESMA määrittäisi vähimmäiset normit. Lisäksi ESMalla olisi täysimittainen pääsy rekisteröintitietoon ja silloin olisi oikeus tarkastella rekisteröintimenettelyitä, ja joita kansalliset viranomaiset harjoittavat. Ja Espanjalla olisi oikeus puuttua peliin, mikäli olisi selkeästi näyttöä siitä, että rekisteröintimenettelyt eivät vastaa säännöksiä tai valvonta ei ole kunnossa. Täten saataisiin kompromissi aikaan ja paras mahdollinen hyöty kummastakin vaihtoehdosta ja poliittisella, kan, poliittisella puolella saataisiin yhteinen ymmärrys mahdollisesti asian taakse, että tämä muutos saataisiin aikaan. Tämä olisi minun kompromissiajatukseni tässä. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä. Markkinointi ja hoito lupa, vaikka pelkkä markkinointilupa. Tämä on hieman monimutkainen tällä hetkellä. Jotkut katsovat, että pitäisi olla kyse sekä markkinoista hoidosta ja markkinointi- ja hoitopassi tai tällainen yleinen lupa, mutta yhteisymmärrystä, mikäli ei ole vielä tässä, niin ainakin voidaan toivoa, että komissio ainakin tarkastaisi tätä asiaa ja selkeyttäisi vielä asiaa niin, että hoitolupa tai niin sanottu hoitopassi otettaisiin mukaan seuraavaan uuden tarkastelun. Kaiken kaikkiaan asia on suhteellisen selvä ja olen yrittänyt tehdä työtä tämän asian suhteen niin nopeassa tahdissa kuin mahdollista. Ja toivon mukaan mahdollisimman laaja tuki ja kompromissi saadaan aikaan, että parlamentti voi seisoa yhtenä rintamana tämän asian suhteen, kun aloitetaan neuvottelut neuvoston kanssa. Kiitoksia oikein paljon nyt SND-ryhmästä. Ymmärtääkseni Andrea Liinon puolesta edustaja Luigi Morgano. Sì, grazie, grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin pahoitella kollega konsulinen puolesta, koska hän ei päässyt tänne paikalle. Hän antoi minulle viestin eh, koskien hänen kantojaan, jotka hän halusi kollegoille välittää. Luen nämä nyt eh, niin, että voin olla mahdollisimman selkeä tässä. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet tarkistuksia, erityisesti kollega Pietikäistä. Hän on pannut merkille, että täällä on todella paljon tarkistuksia joista hän on yhtä mieltä, jotka vastaavat hänen prioriteettejaan ja huoliaan huomioiden muutkin edustajat, jotka tulevat muista maista ja muista poliittisista ryhmistä. Näin ollen hän uskoo, että on mahdollista päästä laajoihin kompromisseihin seuraavissa asioissa. Ensinnäkin tämä huoli, joka koskee hoitopassia tässä mielessä, jos nyt ainoastaan annettaisiin nämä näille rekisteröidyille rahaston hoitajille että nämä voisivat hyötyä hoitopassista samalla tavalla kuin IMFin hoitajat ei vastaisi tarkoituksen ollen. Muutos johtaisi tilanteeseen, jossa kaikkein perusteellisimmin järjestäytyneet elimet joutuisivat noudattamaan vaativampia ja kalliimpia järjestelyjä kuin pienemmät, hyötyen tästä hoitopassista. Mitä sitten tulee omiin varoihin? Valiokunnan komission ehdotuksessa komission tehtävänä on vahvistaa sen taso. Edustan sitä mieltä, että tämä raja on otettava asetuksen eikä RTS. Se edellyttää myös jonkin verran aikaa ennen kuin se saada, saadaan laadittua. Oikeusvarmuuden puolesta on todettava, että muut jäsenet ovat olleet sitä mieltä, että olisi tehtävä tarkistuksia tekstin samaan suuntaisesti näihin kahteen asiaan, joten hän on sitä mieltä, että olisi varmasti mahdollisuus päästä kompromissiin säilyttäen yleinen rakenne kuitenkin. Kolmanneksi hän viittaa näihin komiteoihin komission ehdotuksen mukaan valvontaa, eli ei voi edellyttää isäntäviä jäsenvaltioissa niin komiteiden perustamista kuitenkin äh, äh, kulut on katettava. Ja mikäli soveltamisella laajennetaan äh, valvontatoimet siirtyisivät viranomaisille, tästä tulisi kilpailuhaittaa. Kansallisia toimijoita kohtaan – jäsen onkin sitä mieltä, että jonkinlainen komitean järjestelmä pitäisi ottaa tähän ehdotuksen mukaan. Hänen mielestään olisi myös huomioitava ympäristöä koskeva siirtymäaika, riskipääomaa ja yhde, yhteiskunnallinen yrittäjyys ovat kategorioita, joiden, joissa voitaisiin helposti keskittyä joihinkin ympäristötavoitteisiin EUVEKan, vihreän EUVEKan tai vihreän EUSEFin kautta ympäristövaikutuksista huolissaan olevat investoijat voisivat toimia SNDn varjasettelijänä. Hän on valmis tekemään kompromisseja moniin asioihin, mukaan lukien ne tarkistukset, jotka koskevat ESMAn vahvempaa roolia. Tässä mielessä hän on tyytyväinen siitä, että tarkistuksia on tullut paljon tärkeistä poliittisista perheistä. Ja ne ovat samansuuntaisia kuin hänenkin huolensa, kuten huoitopassi, omat varat ja nämä äh, komiteat tai, tai provisiot. Tässä on todella huolia, joista ollaan yhtä mieltä kautta poliittisten perheiden ja myös maantieteellisesti. Kiitoksia. Next speaker. Kiitoksia. Seuraava puhuja ESR-ryhmästä, eikö? Selvä. En näe Alde enkä Guea täällä, joten edustaja Urtasun vihreistä. Thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pyytää anteeksi varjoesittelijämme Filip Lambertsin puolesta. Hän ei voi olla täällä tänään. Hänen puolestaan haluaisin sanoa, että olemme luottavaisia sen suhteen, että neuvottelutiivi pian saa päätökseen tämän asiakirjan. Tämä oli ainakin kaikkien toive ensimmäisessä, varjo, ensimmäisessä kolmikantakeskustelussa Strasbourgissa. Ensinnäkin halusimme tukea esittelijän halua vahvistaa ESMAa ja luoda hallin järjestelmä, joka mahdollistaa sekä tällaisen markkinointi- että hoitopassin. Jos enemmistö on sitä mieltä, eh, niin meidän mielestämme EUSEFissa pitäisi lisätä eh, vähittäisinvestoijien eh, suojaa. Me huomioimme sen, että suurin osa poliittista ryhmistä ehdottaa tällä hetkellä omien varjan vaatimuksia, jotka keskustyvät ainoastaan operatiiviseen jatkuvuuteen tasolla, joka mm, tarkoittaa vain muutaman viikon jatkuvuutta vakavassa kriisissä. Meidän mielestämme omien varojen vaatimukset pitäisi luo myös vaatimukset, jotka ehkäisevät sen, että ei likvidejä omaisuuseriä on myytävä. Tämä voisi riippua rahaston suuruudesta tai sopimuksellisista rajoitteista me haluaisimme vähän varovaisempaa lähestymistapaa, kun laajennetaan EU-vekarahastoihin hyväksyttäviä yrityksiä. Tässä täytyy riippua ajasta. Alussa tämän yrityksen täytyy olla alle 200, alle 500, alle 250 henkilöä ja seuraavassa vaiheessa sitten yli 500 henkilöä ja yli 50 miljoonan liikevaihto. Kuitenkaan lopuksi Felipen puolesta haluaisin lisätä antaa lisää vaatimuksia EU rahastoille. Erityisesti olen sitä mieltä, että tällaisten rahastojen pitäisi vuosikertomuksessaan antaa selvitys siitä, miten ympäristö- ja ilmastokysymykset otetaan huomioon investointilähestymistavassa ja miten investoinnit edistävät innovaatiota ja tätä varten pitäisi hyödyntää niitä indikaattoreita, jotka löytyvät ESMAn innovaatiotulostaulusta, kun EU tekee aloitteen. Sen pitäisi saada riittävästi tietoa myös jälkeenpäin siitä, kuinka on saavutettu unionin poliittiset tavoitteet. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. En näe varjoesittelijöitä muista poliittisista ryhmistä, joten menemme eh, sitten muihin puhujien. Burkhard Waltz. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin selkeästi todeta, että se, mitä Sirpa Piekitäinen tässä ehdottaa, on asia, jota minä tuen. Esittelijä on tehnyt erittäin pragmaattisia ehdotuksia EUVK ja EUCFA säännösten suhteen. Näitä koskeva sääntely on siksikin tarpeellista, että toistaiseksi sääntely ei ole riittänyt, jotta olisi tavoitteeseen päästy, nimittäin siihen, että yrittäjyys ja innovaatiot eurooppalaisessa taloudessa olisivat saaneet riittävästi tukea. Euroopassa on edelleenkin liian vähän kapasiteettia, kun on kyse pääomasijoituksista tai riskipääomasijoituksista. Tämä haittaa riskipääomarahastojen toimintaa kansainvälisesti. Siksi meidän täytyy nyt pyrkiä näitä edistämään. Tämä onnistuu vain ainoastaan, mikäli meillä on tämmöinen hoitopassikin joka on rahastonhoitajalla, passi, joka toimii käytännössä. Mitä tähän hoitopassiin tulee, niin eh, meidän pitäisi tähän suhtautua oikeasuhtaisesti, koska lopun lopuksi haluamme eurooppalaiset pääomamarkkinat järjestää niitä, eikä uudestaan minkäänlaista tilkkutäkkiä. Sama pätee myöskin omien varojen vaatimukseen. Se, että verrataan tilannetta IFMD direktiivi, niin, niin ja kun tarkastellaan näitä laatu, merkintöjä ja muita, niin nämä täytyy taata tiettyyn säännöksen. Ja minun mielestä nämä asiat eivät ole täysin vertailukelpoisia toisiinsa, kun tarkastellaan mittasuhteitakin. Sen vuoksi Sirpan lähestymistapa on tässä mielekäs ja minä tuen häntä tässä ajatuksessa. Mitä tulee sitten ESMAn toimivaltuuksiin tulee? Katson, että me tarvitsemme tähänkin realistisen lähestymistavan. ESMAn toimivaltuuksien laajentaminen, johon ESMA itse ei edes pyri, ja pystyykö se hoitamaan edes näitä tehtäviä. Minun mielestäni tämä ei välttämättä ole niin mielekästä. Kiitos. Thank you. Pervans Beres. Kiitoksia, Pervans Beres. Merci. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle tästä hengestä, jossa hän on tätä työtä tehnyt koskien direktiivin uudistamista. On totta, että meillä oli yhteinen tavoite ja ilmiselvästikin nykyisen lainsäädännön kautta näihin yhteisen tavoitteisiin ei ole päästy, joten nyt on aika vähän tarkista suuntaa. Täällä on paljon puhuttu Esman roolista aivan määritelmän mukaan tämän tyyppisessä lainsäädännössä on luotettava niihin rakenteisiin, jotka olemme perustaneet, kuten ESMAan, jotta voidaan olla varmoja siitä, että meillä on sellaista lainsäädäntöä nyt tässä käsittelyssä, joka vie meitä eteenpäin. Yksittäisten investoijien suojaa on myös asia, josta meidän on syytä olla huolissaan samaan äh, henkeen olen tehnyt tarkistuksen koskien sitä, että olisi pakko käyttää näitä legal entity identifier tunnisteita. Tämä on mielestäni ehdotus, joka olisi syytä ottaa mukaan. Kuten Varjo esitteli SNDstä äh, edustajansa välityksellä täällä on todennut, niin olen sitä mieltä, että tällainen vihreä merkintä ja ja provisioiden kieltäminen jäsenvaltioissa ovat sellaisia asioita, joista meidän pitäisi päästä tasapainoiseen ratkaisuun. Emmehän me voi pyytää isäntävaltiolta valvontaa niin, että ei kuitenkaan mitenkään oteta huomioon niitä ponnisteluja, joita se edellyttää makrotason vakavaraisuuteen liittyvät asiat on otettava mukaan näiden mekanismien valvontaan. Sitten nämä arkaluontoisemmat asioita hyvänä brysseliläisenä, näitä varmaankin kutsuttaisiin yhdenvertaisina kilpailuolosuhteena eri rahastojen välillä ja IFMDn välillä. Tähän liittyy se passa Tähän liittyy se passi. Passin myöntäminen eri olosuhteissa tai samassa olosuhteessa tässä myös on kyseessä vakavaraisuusehdot. Täällä on todella tämä EUVK ja eusef rahastot kyseessä. Ja näitä on verrattava tähän IFM-direktiiviin. Meidän on pidettävä tarkkaan silmällä sitä, että säilytämme näiden rahastojen valvonnan tasoon, se tietenkin tekee niistä houkuttelevampia, mutta se ei myöskään johda siihen, että luotaisiin uusia hedge-rahastoja pääoman tehokkuuden nimissä. Uskon, että tämä olisi väärä tie. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Minulla ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten haluaisin antaakin puheenvuoron komissiolle edustaja Gettner. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia, että kutsuitte minut tänne tänään. Ehkäpä vain muistuttaakseni, ja olen samaa mieltä tästä arviosta, joka aikaisemmin tehtiin. Sen jälkeen, kun nämä kaksi puitetta otettiin käyttöön 2013, olemme nähneet jonkin verran e, menestystä, mutta me ehkä tarpeeksi ja siksi meillä on nyt näiden uudistus näin varhaisessa vaiheessa. Kun puhumme alalle, teollisuudelle ja pk-yrityksille ja kun konsultoin EU-VEKA ja EUSEF-käyttäjiä, niin oli selvää, että olimme unohtaneet joitakin elementtejä, muutamia aluloja, joissa alan mukaan kohdistetut parannukset vaikuttaisivat siihen, että näistä tulisi menestyksekkäämpiä. Olemme vieläkin Yhdysvaltoja jäljessä riskipääomamarkkinoidemme äh, koon suhteen sekä mitä tulee rahastojen kokoon että markkinoiden kokoon, joten Euroopassa on mielestämme hyvin paljon potentiaalia, joka voidaan vielä hyödyntää, joten äh, parantamisen varaa on. Ne kaksi päämuutosta, joita ehdotimme, on ensinnäkin se, että näiden ähm, rahastojen hoito avattaisiin suuremmille hoitajille ja olen iloinen siitä, että suurin osa jäsenistä näyttää olevan samaa mieltä. Tällä tavoin että näitä rahastoja voitaisiin markkinoida suuremmalle joukolle sijoittajia. Silloin näitä rahastoja voidaan eh, markkinoida myös suurille institutionaalisille sijoittajille ja se auttaisi sekä EUVK että EUSEF muuttuisi tällaiseksi luotetuksi brändiksi ja tällä tavoin se voisi saavuttaa suuremman eh, sijoittajaverkoston. Toinen tärkeä asia on tämä mm, hyväksyttävän vaatimusten täyttävän pääoman määritelmän. Sillä tavoin voimme eh, saada aikaan monipuolisemman sijoitussalkun ja mahdollistaa sen, että nämä rahastot eh, saavat merkittävämmän koon. Jotta näistä rahastot olisi kiinnostavampia, niin mielestämme ei kannata eh, puuttua tähän sadan tuhannen kynnysarvoon. Kun keskustelimme tästä alan kanssa, niin kukaan ei nähnyt suurta potentiaalia siinä, että tätä alkutasoa muutettaisiin. Tämä 100 000 vaatimus pidettiin hyvin yksinkertaisena, helposti ymmärrettävänä testinä. Muut testit, esimerkiksi LTIFin alaisena, ovat sellaisia, että ala katsoo niitä paljon kriittisemmin, koska on paljon hankalampaa hallinnoida jotain, jossa on katsottava sijoittajan kokonaisrahoitustila. meidän pitäisi pitää kiinni tästä, koska se toimii. Sitten omien varojen vaatimus. Meidän tavoitteemme on se, että nämä sääntelypuitteet ovat sellaiset, että rahastonhoitajille on helppo perustaa näitä raastoja ja koska meillä on jo korkea investointien suoja ja koska meillä on tämä 100 000 kynnysarvo, niin mielestämme tämä oman varojen vaatimus pitäisi olla paljon kevyempi kuin IFMDn puitteissa. Alkuperäinen ehdotuksemme olisi, että jätetään tämä ESMAn äh, harteille, mutta meille käy mikä tahansa sellainen ratkaisu, joka tekee tästä kevyemmän. Mm, nämä omien varojen äh, vaatimukset eivät liity siihen, että sijoittajille korvataan, jos jokain kun menee pieleen. Kyse on siitä, että yritys voi jatkaa toimintaansa, mutta kyse ei ole siis korvata sijoittajille. Sitä varten meillä on muita välineitä. Sitten tästä hoitopassista. Kun valmistelimme ehdotuksemme, niin emme nähneet että olisi vaatimusta pieniltä rahastonhoitajilta luoda rahastoja oman kotijäsenvaltion ulkopuolella. Suuremmilla hoitajilla on tällainen passi, jos he haluavat rahaston luoda, he voivat passia käyttää. Olemme huolissamme siitä, jos otamme käyttöön nyt täysivaltaisen äh, hoitopassin, se muuttaisi tekstiä huomattavasti ja äh, hidastaisi prosessia myös ja pelkäisimme pahoin, että sitten neuvottelujen lopputulos olisi huonempi kuin nyt. Lopulta tilanne saattaisi olla monimutkaisempi, meillä olisi paljon ylimääräisiä sääntöjä liittyen kotijäsenvaltioon ja isäntäjäsenvaltioon ja tämä tekisi näistä puitteista vielä vähemmän kiinnostavat. Tulemme varmasti katsomaan tätä passiasiaa uudelleen AIFMDn uudistamisvaiheessa, mutta tällä hetkellä mielestäni me meidän pitäisi jättää teksti tällaiseksi. Otamme huomisemme myös ehdotuksenne antaa Esmalle voimakkaampi rooli. Äh, kuten tiedätte, komissio on valmistelemassa sääntelyviranomaisasetusten uudelleenarviointia ja sen takia en pysty nyt sitten kommentoimaan tätä konkreettista ehdotusta antaa Esmalle eli enemmän toimivaltuuksia. Kiitoksia. Kiitos komissiolle. Ja nyt esitteli, olkaa hyvä. I just like to, uh... Kiitoksia. Haluaisin yksinkertaisesti kiittää varjoesittelijöitä ja kommentteja, komissiota heidän kommenteistaan. Thank you. Uh, so the timetable is the Kiitoksia. Aikataulu on seuraavanlainen äänestys Ekonissa 22. tai 23. maaliskuuta. Ja sitten toivottavasti aloitamme kolmikantaneuvottelut. Selvä. Päätämme tämän asian ja menemme kohtaan seitsemän, koska kohta kuusi Fintechistä on siirretty huomiselle. Ja tässä on kyse Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013-2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta jatkamalla ohjelmaa vuosina 2018-2020. Esittelijä on puheenjohtaja, joten haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Most of them Suurin osa eh, tarkistuksista pyrkii parantamaan komission ehdotusta samaan suuntaisesti kuin itsekin olen pyrkinyt tekemään omassa mietintäluonnoksessani. En nyt mene ehdotettujen tarkistusten yksityiskohtiin, mutta olen huomannut, että siellä on tiettyjä alueita, joihin kollegoiden ehdotukset ovat keskittyneet. Ensimmäinen ryhmä, jossa on että tarkistuksia, rahka, rohkaisee kattavien indikaattorien kehittämiseen koskien siirtolaisten ja maahanmuuttajien muuttajien pakolaisten tilannetta Euroopan unionissa. Toiset, jotkut uskovat siihen, että tarvitaan sukupuoliväkivaltaa liittyvien tilastojen parantamista Euroopan unionissa. Toisaalta halutaan kehittää työllisyysindikaattoreita niin, että erotetaan toisistaan osa-aika- ja täyspäivätyö ja myös pysyvät työsopimukset ja määräaikaiset sopimukset ja huomioidaan tasa-arvo sukupuolten välillä. On myös huomioitava, mitä mahdollisia seurauksia on jäsenvaltion irtautumisesta Euroopan unionista ensimmäinen tarkistusryhmä koskee näitä asioita ja olen sitä mieltä, että ne ovat kaikki sellaisia, jotka voidaan ottaa mukaan. Suurin osa niistä itse asiassa on jo mukana omassa mietintöluonnoksessanikin. Sitten toinen tarkistusryhmä. Täällä useissa tarkistuksissa pyydetään Eh, BKT-indikaattoreiden lisäksi muita indikaattoreita ja niin, että moniulotteisesti huomioitaisiin eh, kehityksen tasoa, ottaen huomioon myös ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset. Kolmannekseen on tehty useita tarkistuksia, joiden kautta halutaan rohkaista eh, yhdennettyjen indikaattoreiden käyttämistä tulo epätasa-arvon osalta ja halutaan myös lisää raportointia koskien tätä tilastojen ohjelmaa ja myös pyritään parantamaan tilastojen ympäristö- tai käyttäjäystävällisyyttä kehittämällä muun muassa nettisivuja ja parantamalla tietojen saatavuutta. Haluaisin todella kiittää kaikkia kollegoita näistä ja tulevina päivinä tämän pohjalta ryhdy työstämään kompromisseja niin, että löydettäisiin yhteinen kanta eri poliittisten ryhmien välillä. Kiitoksia. Sitten eh, varjoesittely Mato, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä ja onnitella teitä ja kollegoita näistä, töistä. Nämä tarkistukset menevät hyvään suuntaan minunkin mielestäni. Tämä teksti ei edellyttänyt mitään suuria muutoksia. Aikanaan Euroopan komissio esitteli kymmenen poliittista prioriteettia. Yksi niistä oli tyydyttää tilastotarpeet ja saattaa ne nopeammin käytettäviksi. Tässä on huomioitu. On tärkeää myös se, että Euroopan unionin politiikan kehittäminen perustuu korkealaatuiselle tietoon tilastoille, jotka ovat vertailukelpaisia, joissa on useat näkökohdat mukana ja, ja myös paikallinen ja kansallinen taso mukana. Tilastojärjestelmän jatkamisella meidän on varmistettava se, että täytämme nämä kolme tavoitetta, joista olemme niin moneen kertaan täällä puhuneet. On siis tärkeää, että saadaan laadukkaita tilastoja, niin että voisimme varmistaa sen, ettei mitään porsaanreikiä tilastoihin jää. Toisaalta on tärkeää voida paljon nopeammin vastata tilastoon tarpeisiin Euroopan unionissa ja lopuksi vielä on parannettava Euroopan tilastojärjestelmän tuottavuutta ja, ja parannettava sen toimintakykyä maailmanlaajuisesti. Nämä kaikki tavoitteet tulevat tässä täytetyksi, joten eipä tässä ole muuta lisättävää. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. En näe täällä ECR, joten ryhmästä Calve Chambon. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser breve. Kiitoksia puheenjohtaja lyhyesti. Me parece que este es un, un tema. Niin, tämä on aihe, jossa olemme paljon yhtä mieltä ja varmaankaan tässä ei ole suuria ongelmia. Vähän tämä syrjä menee, mutta haluaisin vielä muistuttaa siitä, että jälleen kerran huomataan kuinka meidän budjettissamme ja eurooppalaisessa yhdentymisessä on vajetta kunnianhimosta. Te puututte joihinkin asioihin esittelijöinä. Täällä on todella paljon tilastotarpeita. Ja tosi asiahan on se, että kun meillä on näin naurettavan vähän rahaa käytettävissä, niin eihän kaikkiin tarpeisiin voida vastata. Aldella, Aldelle on hyvin tärkeää se, että hyödynnetään perusteelliset kaikki mahdollisuudet, joiden kautta voidaan analysoida epätasa-arvoa koskevat ongelmat, epätasa-arvon kasvaminen. Tästä puhuvat useat tutkimukset, muun muassa Palmankin tutkimus, vaikka se oli niin hyödyllinen – on sellainen vaikutelma, että kasvun hedelmät jakautuvat hyvin epätasa-arvoisesti ja se kyseenalaistaa koko edustuksellisen demokraattisen järjestelmämme. Aivan kuten kollega tässä aikaisemmin sanoi, on tärkeää lisätä kansainvälistä arvostusta tilastojärjestelmässämme ja olisi jotenkin saatava aikaan vakaa tilastojärjestelmä, joka ei ainoastaan ole kiireellisten päätösten palveluksessa esimerkiksi koskien näitä pakolaisia esimerkiksi, vaan kyllä sen pitäisi olla merkittävä korpus. On myös pohdittava, mitä voidaan tehdä niin, että voitaisiin luoda suoraan eurooppalaisia tilastoja ja perustaa eurooppalainen tilastovirasto, vaikka pikkuhiljaa, niin se olisi joka tapauksessa hyvä asia. jos vaikka halutaan tätä, mikä on työli, työ, työttömyystaso Australiassa tai yhdisty, Yhdysvalloissa, oliko se kolme vai viisi miljoonaa, tai mikä on Venäjän työttömyysluku, no se on varmaan väärennetty, mutta ainakin joku luku on tarjolla. ne no tällaisia vertailuja on vaikea tehdä, se on harmillista. Mutta on tärkeää, että pikkuhiljaa tässä päästään eteenpäin ja emme hukkaa tien varreteen tuota pyrkimystä saada aikaan enemmän ja parempaa Eurooppaa. On myös tärkeää pitää kiinni yhä lähenevimmästä metodologiasta. Joskushan sanotaan, että tilastot ovat kaikkein tyylikkäin tapa valehdelle, valehdelle jos ei mitään yhteistä metodologiaa ole, niin niin, niin, niin sitten tämä on ihan yhtä tyhjän kanssa. Pelkkää kaostahan tässä tulee. Kyseessähän on nyt rajallinen pyrkimys parantaa sitä, mitä meillä nyt on niillä vähillä varoilla, joita meillä on käytettävissä. Olisi varmasti tärkeää keskittyä siihen, että otettaisiin mukaan teidän ehdotuksenne ja, ja keskityttäisiin siihen, että yksi tai kaksi asiaa tehtäisiin hyvin. Mutta tämä jää varjoesittelijöiden työksi. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja muita hyvin tehdystä työstä. Thank you. Uh... Kiitoksia. Sven Giegold. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Se pitää sisällään monia asioita, joista on yhtä mieltä mukaan luettuna sen, että tarvittaisiin sukupuoltiseen, sukupuolin kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä indikaattoreita ja muitakin indikaattoreita, jotka olisivat paljon paremmin kohdennettuja kuin tämä laajempi kestävän kehityksen agenda. Joku tarkastaa eurooppalaista virasto-ohjelmaa, Meillä pitäisi olla mahdollisuus myöskin tarkastaa työtä, jota on tehty joitakin vuosia sitten jo. Jotkut asioista, jotka olemme yhdessä kirjanneet yhteislainsäätäjän ominaisuudeston ohjelman, ovat asioita, joita ei ole vielä pistetty täytäntöön. Nähdäkseni olisi tärkeää käydä vuoropuhelua Eurostatin kanssa siitä, mitä meillä on tilasto-ohjelmassa mukana ja mitä siitä on pistetty täytäntöön ja mitä ei ole pistetty täytäntöön. Siksi Olemme ehdottaneet joitakin tarkistuksia, jotta muistutettaisiin joistakin avonalaisista kysymyksistä. Vastapuolta olisin vielä mainita niistä kolme. Ensinnäkin että Eurooppa 2020 ohjelman silmällä pitäen. Ne ovat edelleenkin vanhentuneita enimmäkseen. Jotkut avain indikaattoreita ovat sellaisia, että viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 2014. Joten mikäli haluamme vakavasti suhtautua avainstrategiamme. Meillä pitäisi olla indikaattoreita, joita hieman tuoreempia kuin vuodelta 2014. Toinen seikka. Käyttäjäystävällisyys verkkosivulla, ja kiitos, että puheenjohtaja tämä mainitsi on edelleenkin kaikkea muuta kuin ihanteellinen, joten meillä on muita tilastosivustoja, joita on helpompi käyttää. Opiskelijoiden ja opettajien on helpompi käyttää sieltä hyväkseen kaavioita ja pistää niitä sosiaaliseen mediaan ja käyttää niitä hyväksi myöskin kouluopetuksessa tai yliopistoissa. Suurin osa Eurostatin verkkosivuista on edelleenkin sellaisia, että ensin täytyy tutustua tähän ohjelmistoon, että voi tietoa käyttää hyväkseen. Tieto on kaikkea muuta kuin helposti sieltä saatavilla, eikä se ole niin paljon lisäarvoa kansalaiselle. Lisäksi toivon mukaan, niin kuin Elisan ohjelman yhteydessä päätettiin, sosiaaliseen yhteiskunnalliseen toimintaan liittyvät toimet selkeästi mainittaisiin, niin kuin ehdotettiin YK-tasollakin maailmanlaajuisesti. Ja siellä on saatu erinomaista työtä aikaan tuolla alalla. Ja tuota samaa pitäisi noudata myöskin Euroopassa tuota esimerkkiä. Tätä silmällä pitäen olemme tehneet joukon ehdotuksia. Jotkut kollegatkin ovat tehneet tärkeitä huomautuksia tai ehdotuksia. ALDE ja SND ovat viitanneet tasa-arvokysymyksiin ja veronkiertoon ja kansanpuolue on tarkastellut alueellista tarkempaa tilastointia. Johannes Fernandes myöskin on tehnyt Niinan kilon peräkuuttanut ja indikaattoreita, joten hyvin paljon arvokkaita ajatuksia on esitetty. Pitäisin hyvänä, mikäli Eurostat voisi kenties kommentoida sitä, mitä se voisi saada aikaan vielä nykyisen ohjelman aikana ja mihin mennessä se voisi sitoutua siihen, että se saisi hoidettua kuntoon nämä vanhat tilasto ohjelman vielä, vanhan tilasto-ohjelman vielä on kysymykset, milloin se voisi ottaa ne kuntoon. Kiitoksia. En usko, että meillä on muita varjoesittelijöitä täällä. Eikä muitakaan puheenvuoropyyntöjä. Ah, kyllä, edustaja Annemans. Kiitos puheenjohtaja. Roopa Kappel pyytää anteeksi, että hän ei päässyt paikalle kokouksen. Hän oli joitakin huomioita tähän mietintöön. Ensinnäkin Komissio itsekin on todennut, että tilasto kertakaikkiaan tarpeellisia, mikä halutaan mitata Euroopan unionin politiikan tuloksia. Ja tilastot ovat todellakin edellytyssä. Ja, ja sen vuoksi täytyy olla kunnossa, kun EUn politiikkaa muokataan ja pistetään täytäntöön. Joten eu politiikka mikä on edistys saada aikaan, niin tilastot ovat tärkeä taustatekijä. Ja sitten uudet väestöennusteet, ja kun tarkastelin väestön, väestön ikääntymistä, tämäkin on tärkeä tekijä, josta täytyy saada tietoa, väestötiden kehitys ja pakolaisten tulo Eurooppaan, ja syntyvyys Euroopassa ja kustannukset, joita koituu väestön ikääntymisestä, kansallisen talousarvion niin poispäin, ja ilmastonmuutos ja sitä koskevat tilastot ovat myöskin erittäin tärkeitä. Ja meidän täytyisi erittäin voimakkaasti kiinnittää huomiota myöskin viimeaikaisiin tapahtumiin ja ilmiöihin ja lukuihin, joita voidaan sitten ilmastonmuutoksen osalta. Jotkut tieteilijät tai tiedemiehet poimivat vain rusinota pullasta ja ottavat huomioon tietyt tilastot, mutta eivät kaikkia. Tähänkin täytyisi saada parannusta aikaan. Tämä on suorastaan kummallista komissio, jotkut jäsenvaltiot eivät riittävästi pääse tavoitteisiinsa ja jo, jossakin jotkut kysymykset on parempi ottaa unionin tasolla. Minun mielestä tämä ei vielä ole riittävä lausuma. Ja, ja kuinka sitten tilastotietoa kerätään jäsenvaltioista ja kuinka sitten voidaan tilastotiedon avulla koordinoida työtä ja tukea sitä – ja täällähän todetaan, että ei riittävästi ole vielä päästy näihin tavoitteisiin. Tämän halusin vain todeta edustaja Kappelin nimissä. Thank you. Kiitoksia. Meillä on täällä Eurostatin johtaja Peter Everares. Äh, haluatteko puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Todellakin olen Peter Everase, olen Eurostatin johtaja, vastuualueeni on ES-hallinto ja ESS-hallinto ja tähän ottaa mukaan myös mm, monivuotisen eurooppalaisen tilasto-ohjelman. Haluaisin e, kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä ja niitä, jotka ovat tehneet tarkistuksia mietintöluonnokseen. Tämä valiokunta, Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta ovat aina tukeneet huomattavasti tilastointia ja ovat korostaneet sitä, että tarvitaan kattavampia, vertailukykyisempiä, ajankohtaisempia eurooppalaisia tilastotuottoja. Teidän valiokuntanne erityisesti on tukenut Eurostatia, että voidaan varmistaa korkealaatuisten tilastojen saanti. Se on tiedotusta kansalaisille ja päätöksentekijöille. Tämä ei ole koskaan ehkä ollut tarpeellisempaa kuin nyt, kun objektiivista tietoa kyseenalaistetaan yhä enemmän vaihtoehtoisten faktojen kautta tämä ohjelman jatkaminen vuosille 2018-2020 tarkoittaa, että tässä ei nyt yritetä uudelleen keksiä tätä 2013-2017 tilasto-ohjelmaa tai aloittaa täysin uutta tilasto-ohjelmaa. Tämän jatkamisen täytyy taata Euroopan eh, tilastojärjestelmän hyvä toiminta ja se, että se pystyy täyttämään aina korkeammat standardit ja eh, odotukset nykyisillä resursseilla ei ole mitään mahdollisuutta tehdä suurta hyppäystä eteenpäin ja tehdä hyvin paljon uutta työtä. Enemminkin on kyse siitä, että yritämme konsolidoida järjestelmää ja samanaikaisesti yritämme saavuttaa niitä prioriteetteja ja tavoitteita, joita meillä on, jotta eh, tilastot todellakin olisivat tarpeiden tasolla. Ja kuten ehdotuksessa sanoitte, olemme todellakin suunnittelemassa niin kunnianhimoisia edistysaskelia kuin vain mahdollista aloilla, kuten maahanmuutto, sosiaaliset ja ympäristötilastot ja jotkut muut alat, jotka mainitsin. Siksi olemme hyvin halukkaita keskustelemaan kanssanne yksityiskohtaisesti neuvottelujen aikana teidän ajatuksistanne esimerkiksi tarkistuksessa 83, joka liittyy maahanmuuttoon 60 63, 62 ja 84. Eh, nämä liittyvät nettisivuun tai 43, 45, 47 energiasta – ja maataloudesta. Menen näihin tarkistuksiin vähän yksityiskohtaisemmin. Esimerkiksi tarkistus 63, jossa ehdotetaan, että halutaan parantaa indikaattoreita Eurooppa 2020 strategian parantamisesta. Herra Giegold jo viittasikin tähän ja olen aivan varma, että olette kaikki vakuuttuneita siitä, että tiedon äh, oikea-aikainen julkaiseminen on erittäin tärkeää. Mutta tietenkin aina on löytävä tasapaino nopeuden ja tarkkuuden välillä tilastossa e, ja meidän on löydettävä oikea tasapaino jokaista indikaattoria varten, jotta voimme varmistaa indikaattorin kokonaislaadun, koska tähän laatuun tietenkin liittyy myös tilastoinnin nopeus. Joten meillä on indikaattorit 2020 temaattisista aiheista neljästä, niin julkaisemme ne 12 000 kuukaudessa. On vain yksi ala, jossa näin ei ole, ja se on e, ilmastonmuutos, e, aihe, jonka monet teistä mainitsivat, ja voin selittää miksi. Jotkut e, tiedot esimerkiksi energian kulutuksesta perustuvat vapaaehtoisiin ilmoituksiin jäsenvaltioista, joten meidän täytyy edistyä tässä. Mitään sitovaa aikataulua ei ole. Siitä huolimatta Nämä tiedot julkaistaan vain muutama kuukausi tämän 12 kuukauden määräajan jälkeen, mutta e, Eurostatin vaikutusvalta esimerkiksi kasvihuonekaasupäästötietoihin e, on hyvin rajallinen, koska ympäristövirasto julkaisee ne. Mutta me, kun on kyse uusista indikaattoreista, seuraamme tarkkaan poliitikkojen tekemiä ehdotuksia ja sen jälkeen kun me arvioimme niitä, voimme ottaa ne mukaan työhömme. Eurostat on myös siirtynyt jatkuvaan mm, nettiartikkeleidensa päivittämiseen Euroopan Eurooppa 2020 indikaattoreista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Eurooppa 2020 valvontakertomus on paljon aikaisemmin saatavissa kuin aikaisemmin. 84 tarkistus liittyy nettisivuihimme ja odotin herra Kinkolitilta kyllä tällaista tarkistusta tämän äh, nettisivun käyttäjäystävällisyys on ensimmäinen prioriteetti. Me tietenkin olemme täysin riippuvaisia käyttäjistä. Se on tiedotuspolitiikkamme pääprioriteetti, eli käyttäjäystävällisyys on tärkeä. Mm, mm, hyvä tapa välittää tilastoja ja helpompi tilastojen käyttö kaikille käyttäjäryhmille. Voin vakuuttaa teille, että viime vuosina olemme investoineet hyvin paljon siihen, että paremmin tiedotamme tilastoista ja parannamme nettisivuja Meillä on esimerkiksi erilaisia interaktiivista visualisointia, karttoja, piirroksia ja niin poispäin. Nyt meillä on uusi kohta nettisivuillamme Mitä uutta, jossa julkaistaan aina äh, uusia välineitä. Myöskin Twitterin ja Facebookin käyttö on lisännyt käyttäjämääriä. Me saamme myös säännöllisesti erittäin myönteistä palautetta parannuksista esimerkiksi käyttäjäyhteisöltä, kuten eurooppalaiselta tilasto- ja neuvoantavalta komitealta. Toivottavasti tämä vakuuttaa teidät, herra Gikolt, siitä, että olemme kyllä menneet eteenpäin tässä asiassa. Me emme aio tietenkään pysäyttää kaikkia näitä toimia. Ja teidän tarkistuksenne ovat ikään kuin vipuu vaikutusta. Voimme pohtia sitä, mitä voimme saavuttaa nämä. Meillä on myös ulkopuolinen äh, Ähm, vertaisarviointitutkimus, jossa äh, yritetään selvittää, vastaako Eurostat äh, modernin kuluttajan äh, käyttäjän tarpeisiin. Ja tulemme tietenkin tarkastelemaan tämän tutkimuksen tuloksia tämän vuoden toisella puoliskolla. On useita muitakin tarkistuksia, joihin voisin nyt puuttua, mutta olen nyt valmis siihen, että esittelijä reagoi ja antaa annan hänelle yksityiskohtaisia selvityksiä, jos hän sitä tarvitsee. Lopuksi haluaisin vain sanoa, että meidän mielestämme tässä viestissä on aivan selvä viesti, että eurooppalainen tilastojärjestelmä vastaa uusiin vaatimuksiin ja odotuksiin. Me todella haluamme hyödyntää oikealla tavalla eurooppalainen tilastobudjetin niin, että se tuo lisäarvoa ja auttaa jäsenvaltioiden tilastojärjestelmää. Olemme luottavaisia sen suhteen, että teidän tukenne ja budjettin lisäys ei tuo mukanaan uusia ehtoja Eurostatin täytäntöönpannon, paitsi ne yleiset käytännöt ja säännöt, joita meillä nyt on jo käytössä, jotka liittyvät monivuotiseen rahoituspuitteisiin ja EUn vuotuiseen budjettiin. Kiitoksia vielä kerran esittelijä ja valiokunta ehdotuksista ja jatkuvasta tuesta sille, että saadaan parempia eurooppalaisia tilastoja. Ja ähm, vielä haluan toistaa, että komissio on käytössänne, jos haluatte lisätietoja. Kiitoksia. Thank you very much also to the commission and to all the... Kiitoksia paljon komissiolle ja varjoesittelijöille niin ikään. Kaikille heidän puheenvuorostaan kiitokset. Uskon, että nyt meillä on laaja yhteinen pohja tekemällämme työlle. On hienoa, että täällä tehtiin monia ehdotuksia ja Eurostatkin tuntui olevan samoilla linjoilla. Joissakin kohdin oli näkemyseroja, pieniä nyanssieroja, mutta yleisesti ottaen olen hyvinkin luottavainen sen suhteen, että pääsemme vielä hyvään kompromissiin. Ja voimme sitten ryhtyä pistämään täytäntöön tätä uutta lainsäädäntöä niin pian kuin mahdollista. En usko, että minun tähän tarvitsee enää mitään muuta lisätä, koska minä jo Pidin puheenvuoroni ja totesin, että yleisesti ottaen kaikki tehdyt ehdotukset, jotka kuulen, ovat mielekkäitä, järkeviä. Nyt täytyy tietystikin harrastaa vielä hienosääntöä ja löytää parempia sanamuotoja, mutta olen hyvin optimistinen, toiveikas tässä yhteydessä. Aikataulu on seuraava. Tämä päivämäärä ei voi pidä paikkansa. Ei 27. maaliskuuta nyt. 27. maaliskuuta on siis äänestys. Minä luulen, että se oli helmikuu. Se olikin maaliskuussa. Joten kiitos paljon tästä keskustelusta. Uskon, että nyt tämä asia on saatu hoidettua. Esrista on saatu hoidettua ja nyt meillä on oikeudestaan valiokunnan kanssa yhteiskokous, joka alkaa